And so, dear colleague, can we start, please? Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Tervetuloa kaikille, myös vieraillemme. He ovat täällä jo valmiina käymään mielenkiintoista keskustelua julkisten yleisten kirjastojen uudesta roolista – sitä ennen kuitenkin sanoisin muutaman asian ja vaihdan nyt kielen italiaksi. Laittakaapa kuulokkeet korvillenne. Ensinnäkin tänne on ehkä tulossa vielä kollegoita, mutta valitettavasti meidän tulee aloittaa saman tien. Vielä Sanoisin yhden asian, varmasti tämä heijastelee teidän kaikkien tunteitanne. Kaikki kärsimme kovasti viime viikolla, kun nuori nainen, parlamentin jäsen Britanniasta Joe Cox murhattiin brutaalisti, raasti Lontoossa. Hänet murhattiin, kun hän harjoitti omaa tehtäväänsä politiikassa ja poliittisten tehtävien edelle menee tietysti hänen henkilönsä. Hänellä oli vielä kaksi lastakin, viisi ja yhdeksänvuotiaat lapset, ja hän olisi keskiviikkona täyttänyt 42 vuotta. Hän, on, hän teki paljon vapaaehtoistyötä esimerkiksi Oxfamissa, edisti ihmisoikeuksia pakolaisten oikeuksia, solidaarisen Euroopan ajatusta, naisten oikeuksia. Hänellä oli voimakkaat arvot, joita hän edisti ja varmasti nyt meidän Siis hän teki näin Euroopan unionin hankalassa vaiheessa. Halusin tästä vielä muistuttaa, koska tämä henkilö joutui maksamaan hengellään siitä, että hän vapaasti ilmaisi kantojaan ja harjoitti politiikkaa parlamentin jäsenenä. Ja jos teille sopii, ehdottaisin nyt hänen muistokseen minuutin hiljaisuutta. Grazie. Allora, eh, solo... Kiitos. Nyt sitten esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei sitä vastusta, voimme siirtyä eteenpäin ja hyväksyä todella esityslistan muutettuna toiseksi 25.–26. huhtikuuta järjestetyn valiokuntakokouksen pöytäkirjat ja 18. ja 19. huhtikuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjassa on ollut pieni mm, virhe ja se korjataan ja tämä tulee sitten heinäkuun asiakirjoihin. Ja jos kukaan ei vastusta 25.–26. huhtikuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjassa se hyväksytään tällaisenaan. Tällä Tulkkaus on ranskaksi, saksaksi, italiaksi, englanniksi, kreikaksi, espanjaksi, portugaliksi, suomeksi, tsekiksi, viroksi, unkariksi, unkariksi puolaksi, sloveniksi, bulgariksi, bulgariaksi ja romaajaksi. Ja kokous välitetään verkon välityksellä hyvin avoimesti. 31 viidettä teille lähetettiin koordinaattoreiden päätökset ja tässä määräaika oli kolmas kuudetta. Nyt sitten kuulemiseemme. Se, että kulttuurioikeuksia saa käyttöönsä lukutaito ja yleisten julkisten kirjastojen uusi rooli, joka niillä on kautta Euroopan, on tärkeä. Täällä on järjestetty mielenkiintoisia kampanjoita tämän eteen. Mekin olimme mukana niissä parlamentin jäseninä. Ja tämä on varmasti aihe, jota meidän on syytä katsoa tarkemminkin. Digitaalinen ympäristö muuttuu tällä hetkellä, mutta myös kulttuurinen yhteiskunnallinen osallistaminen ja meitä kiinnostaa ymmärtää se, miten kirjastojen rooli on muuttunut, mitkä haasteet niillä on tällä hetkellä edessään. Ja meillä on mukana nyt asiantuntijoita. Pyydän ja kiitän teitä siitä, että olette paikalla. Ja sitten tässä vasemmalla puolella niin Barbara Lison, Bremenin kirjaston johtaja, hän on toiminut sekä kansallisella tasolla Saksassa, mutta myös Euroopan tasolla ja ehkäpä tulette vielä Italiankin jonain päivänä. Hän on toiminut ammattikirjastojen saralla ja hän kertoo meille, miten kirjastot tällä hetkellä kuuluvat kulttuurimaisemaan tällä vuosisadalla ja minkälainen rooli niillä edelleen voi olla. Puitteethan muuttuvat perinpohjaisesti. Sitten Frank Hösmans Amsterdamista. Hän kertoo siitä, miten kirjastot edesauttavat koulutuksessa. Tässä katsotaan tietoja, taitoja, pätevyyksiä, joita tarvitaan eri tiedon tulkitsemiseen. Sitten Dan Mount, professori, hän on julkaissut tärkeitä tutkimuksia myös digitaalisesta maailmasta eh, ja sähköisestä lainaamisesta ja hän kertoo meille mielenkiintoisista lainausmalleista, sähköisistä kirjoista, uusista alustoista, joita käytetään ja siitä, miten kirjastot antavat teoksensa käyttöön Euroopassa ja myös Pohjois-Amerikassa. Eli saamme tästä nyt hyvin laajan kuvan. Nyt annan puheenvuoron välittömästi Barbara Lisonille. Voitte käyttää oman puheenvuoron. Hello all together. Thank you very much for to speak about. Kiitoksia. Kiitän teitä kutsusta tulla puhumaan teille julkisten kirjastojen roolista tällä vuosisadalla. Niin, anteeksi, vain lopettelen vähän käyttämään tätä ohjelmaa. Tässä on esitykseni rakenne. Kyse ei oikeastaan pelkästään tästä rakenteesta, vaan täällä on myös kannanottoja, joita tulette kuulemaan. Koskien sitä, miksi olemme sitä mieltä, että julkiset kirje- kirjastot ovat hyvin tärkeitä myös digitaalisella kaudella ja kuinka ne osoittavat tärkeyttään ja kuinka ne voisivat siinä onnistua vielä paremminkin. Mutta katsotaanpa ensin taustaa koskien julkisten kirjastojen työtä. Nehän kuuluvat julkisille viranomaisille, paikallisille viranomaisille ja siksi onkin katsottava niiden tilannetta. On tietenkin vaarana se, että taloudelliset ja sosiaaliset epätasa-arvoisuudet vaarantavat viranomaisten toimintaa, kun ne pyrkivät järjestämään myös kirjastojen toimintaa. Tässähän on vaikeuksia, koska työpaikat ja muut liikkuvat ja tietenkin digitaalisen yhteiskunnan tulemisen myötä meillä on edessämme uusi tyyppinen yhteiskunta, joka on integroitava kansallisten elämän tai toisinpäin. Ihmisten elämä on integroitava tähän uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan. Jotkut tutkijat ovat sanoneet, että Gutenbergin painonkoneen keksiminen ei ole mitään verrattuna siihen, mitä nyt on tapahtumassa. Paikallisten ja viranomaisten on siis saatava aikaan uutta koulutuspolitiikkaa ja politiikkaa oppimista varten, ja niiden on ymmärrettävä, mitkä ovat mahdollisia ja hyviä välineitä tätä kehitystä ajatellen. Katsotaanpa nyt julkisia kirjastoja, kuinka tämä tilanne näkyy julkisissa kirjastoissa. Niiden toimintaa poliitikot eivät useinkaan aivan ymmärrä. Kollegani ja minä itse, en ehkä niinkään, mutta kollegani usein kysyvät, miksi julkiset kirjastot ovat niin tärkeitä, kun internethän on olemassa. Myös ajatellen paikallisviranomaisten budjettileikkauksia ja taloudellisia vaikeuksia ja, ja nämä kirjastot ovat, ovat vapaaehtoispuolella pohjaisia, niin, niin nämä leikkaukset osuvat myös näihin kirjastoihin. Usein lainojen määrät ovat vähentyneet, mutta tämä on ehkä enemmänkin ongelma, joka koskee tilastoja, mutta tähän voimme palata vielä myöhemmin. Tietenkin kansalaiset pyytävät yhä enemmän digitaalisia palveluja, joten julkiselta kirjastolta edellytetään uuden tyyppisiä palveluja ja asiakkaat olisi näin houkuteltava palveluiden pariin. Aloitetaanpa julkisten kirjastojen tilanteesta. Ne ovat tärkeitä portteja tiedolle ja osallisuudelle. Sen, niiden avulla voidaan kehittää kansalaisten tu- tu- tietotaitoa ja helpottaa heidän päästä palveluihin. Jos verrataan tilannetta kouluihin, näitä kirjastoja ihmiset voivat käyttää koko elämänkin ajan. Hyvät houkuttelevat julkiset kirjastot ovat kodin, koulun ja työpaikan jälkeen tällaisia kolmansia tiloja tai kuten Singaporessa sanotaan toisia olohuoneita. Ne ovat hiljaisia mukavia paikkoja, missä ihmisten on mukava olla. Ne tietenkin toimivat myös epävirallisen ja arkioppimisen keskuksina varsinaisten koulutuslaitosten lisäksi. Tässä on äh, tieto, tilastotietoja koskien äh, tilannetta 2020. Euroopassa on 65 000 kirjastoa, jossa noin 100 miljoonaa ihmistä vuosittain käy. Ja tämä koskee vain äh, kirjastokortin haltijoita. Vierailijoita voi olla enemmänkin, että numero saattaisi olla suurempikin. Tilastot osoittavat myös sen, että kirjastot vaikuttavat ihmisten työsaantimahdollisuuksiin, kun he hakevat työpaikkoja tai pyrkivät kehittämään omia ammatillisia uriaan. Nämä ovat aika vaikuttavia numeroita, kuten nämäkin numerot tässä. ja näiden taiteen kehittämiseen mahdollisuudet kirjastojen kautta ja myös ammattipätevyyden parantamismahdollisuudet tässä on vain visuaalinen argumentti kannanotolle, jonka totesin aikaisemmin. Nämä valokuvat osoittavat, mitä erilaisia rooleja julkisilla kirjastoilla on. Ihmiset opiskelevat siellä, maahanmuuttajat saattavat olla siellä hakemassa tietoa, ihmiset nukkuvat siellä ja nuoret pitävät hauskaa tai hyödyntävät digitaalisia laitteita. Ja on myös on perinteisiä kirjastoja, joissa ihmiset vain lukevat kirjaa. Tämäkin on vielä edelleen yksi keskeinen kirjaston toiminta yleisölle. Nykypäivänä kirjastosta saa paljon erilaisia palveluja kirjojen lainaamisen lisäksi. Modernissa kirjastossa on ymmärretty, että kirjojen ja muun median lainaamisen jälkeen on tarvittava innovoivia palveluja, jotta voidaan vastata yleisön eri pyyntöihin ja toiveisiin huomioiden yhteiskunnan ja teknologian tilanteen saattaa palata että täältä jotakin kuvia on jäänyt nyt pois. Tässä pitäisi olla muutamia kuvia nyt tässä kohtaa tilannetta havainnoitsemaan. Tässä olisitte voineet nähdä lapsiryhmiä lukemassa iPadilta kirjastonhoitajan johdolla, tai sitten täällä on myös toinenkin ryhmä, jotka, joka opiskelee suurelta näytöltä. Tässäkin piti olla kuva, pahoittelenpa tätä. Kirjastot ovat tähän merkittäviä toimijoita, kun ajatellaan äh, yleisön äh, osallistumista ja kotouttamista. Kirjastot ovat matalan kynnyksen, julkisia palveluja on hyvin helppoa mennä kirjastoon, eikä tarvita mitään oikeutusta, ei tarvitse kertoa kuka äh, on, paitsi kortin saamista varten. Riittää, että istuu paikalle ja käyttää palveluja. Vierailut ovat ilmaisia lainauksesta saattaa joutua maksamaan tai kortista, mutta usein ne ovat hyvin pieniä määriä ja, ja joskus lapsilta ei veloteta yhtään mitään, joten kynnys on todella hyvin alhainen. Kyseessä on joko ilmainen tai hyvin halpa julkinen palvelu. Kirjastot ovat aina tehneet työtä kotouttamisen ja osallistumisen, osallistamisen puolesta 50-luvulla amerikkalaiset ja englantilaiset toivat uudet kirjastot Saksaan, jotta voitaisiin tuoda demokratiaa saksalaisten pariin. Ja näissä kirjastoissa juuri pyrittiin näihin samoihin tavoitteisiin. Tällä hetkellä tämänhetkinen tavoite koskee pakolaisia, jotka saapuvat Euroopan. Ja tässä yhteydessä julkisilla kirjastoilla on merkittävä rooli koska ne on, niitä on niin helppo lähestyä. Kyseessä on instituutio, jonne on helppo mennä. Ja kirjasto on ottanut tämän tehtävän vastaan ja siellä on jo kehitetty ja ollaan kehittämässä uusia palveluja, jotka on kohdistettu erityisesti pakolaisille. No niin, täällähän näitä kuvia nyt onkin. Tässä on kuvia omasta kirjastostani Bremenistä. Täällä näkyy maahanmuuttotaustaisia ihmisiä eri tilanteissa, opiskelutilanteessa, opiskelustudiossa – sitten täällä on äh, kirjastonhoitaja, joka puhuu maahanmuuttajien pakolaisille näyttää erityisiä kirjoja, joiden kautta he voivat oppia tämän uuden kielen, jonka myötä he voivat kotoutua Saksaan. Meillä on monissa kirjastoissa tietokoneita ja siellä on saatavilla yli 200 sanomalehtiä. Voi tutustua omaan maansa sanomalehtitarjontaankin siellä ja meillä on aika laajat tilat niin, että pakolaisilla olisi siellä kunnon tilat, eh, eikä tarvitse olla siellä ahtaissa omissa asunnoissa. Ja sitten toinen näkökohta liittyy siihen, että monet sanovat, että, eh, että mitäs kun kustannuksia tulee aika paljon, minkälaisia eh, rahoituksellisia tuloksia tästä tulee. No, tähän kysymykseen voidaan, voidaan suhtautua eri vinkkeleistä. Tässä on yksi esitys Toronton kirjastosta. Siellä pyrittiin katsomaan eh, kirjaston eh, suoria ja epäsuoria kuluja ja hyötyjä, mukaan lukien konkreettiset ja epäkonkreettiset eh, tulot ja menot. Ja tänne voidaan laittaa varat, mitä sijoitetaan ja sitten katsoa, mitä tuloksia saadaan. Toki tämä on aika paljon pintaa, mutta yhdellä kanadian, kanadalaisella dollarilla, joka on investoitu julkisen kirjastoon, niin sillä saadaan lähes kuudenne dollarin vaikutukset ja samantyyppisiä tuloksia muistakin maista. Australia, Florida ja Yhdysvallat ovat tällaisia tehneet. Euroopankin, tätä voitaisiin soveltaa. Ei se nyt ole aivan lopun hiottua, mutta se näyttää kuitenkin yleisiä vaikutuksia. Yksi euro tai dollari, joka investoidaan kirjastoon, tuo kyllä tullessaan paljon enemmän kuin sen arvosta toimintaa. Sitten katsotaanpa vielä ydintoimia. Kyseessä on kulttuuria, oppimista ja tietoa ja taitoja ja koulutusta tarjoava laitos. Tarkoittaa, että kyseessä on vakiintunut infrastruktuuri. Niitä ei pidä alusta asti rakentaa. Tämä on hyvin tärkeää. Odotan, että poliitikot aina käyttäisivät tätä olemassa olevaa infrastruktuuria. Edelleen hyvin tärkeä asia kirjasta virastot ovat tärkeitä yhteistyörakenteita, jotta niiden palveluja voidaan parantaa, ja niiden vaikutusta voidaan parantaa, niitä käytetään yhteistyössä monien muiden instituutioiden kanssa, jotka näkyvät tässä esimerkiksi Bremenissä. Me olemme kumppaneita lähes kaikkien Bremenin koulujen kanssa, teemme yhteistyötä niiden kanssa ja tämä tietenkin vahvistaa vaikutuksiamme, kuin jos ajatellaan tilanteessa, jossa olisimme vain omien seiniemme sisällä, joten ulospäin toimiminen on hyvin tärkeä toimintatapa. Sitten halusin näyttää, että monissa Euroopan maissa ihmiset ajattelevat, mitä kirjastossa tehdään. Hollannissa on tietyn tyyppinen strategia. Tästä esityksestäkin näitä eri painotuksia. Kaikkein tärkein seikka, jonka halusin sanoa, koskee sitä, että kirjastoilla on potentiaali tulla tulevaisuudessa yhteiseen johtajikseen, Tämä voi olla tottakin. Sitten maaseutualueilla ja pienissä kaupungeissa on paljon ongelmia. Ihmiset lähtevät pois näiltä paikoilta. Sillä on työttömyyttä eikä yhtään mitään kulttuurista toimintaa. Ja joskus julkinen kirjasto on ainoa kulttuuriinstituutio näissä paikoissa. Ja vaikka kirjastobussikin löytyy, niin, niin, niin silläkin tavalla joskus päästään parempiin tuloksiin kuin jos se olisi vain yhdessä paikassa. Laita sitten Romaniasta esimerkki. Halusin esitellä tämän Biblionet API, API-yhteistyöhankkeen. Tässä on esimerkki siitä, kuinka kirjastojen kautta voidaan saavuttaa strategisen politiikan tavoitteen, kuinka ähm, kirjastojen kautta niin maanviljelijöille autettiin myymään tuotteitaan paremmin. Ei tällaista osattu otettaakaan, mutta se oikein hyvin onnistui. Sitten vielä viimeinen pointtini koskee sitä, että kirjastojen kautta saadaan äh, suuri yleisö mukaan. Äh, ihmiset, jotka äh, käyttävät kirjastoja, saavat muiden mukaan kirjastossa käy enemmän vierailijoita kuin jalkapallootteluissa, joten todella kyllä kirjastot on tekijä, joka on huomioitava. Kirjastoista saadaan myös panoksia kaupunkisuunnitteluun. Katsotaanpa vielä lopuksi tätä kuvaa esityksessäni. Niin tässä on yksi esimerkki. Kysyessä on Lontoon ideakauppa. Tässä oli aikaisemmin aikaa huonossa kunnossa oleva julkinen kirjasto ja ihmisiltä kysyttiin, minkälaisen kirjaston te haluaisitte. Sitten rakennettiin sellainen kirjasto, jonka ihmiset halusivat ihmisten mielihalujen mukaan ja se laitettiin tuolla hyvälle paikalle – ja se on tietenkin suosittu paikka. Sama Saksassa Stuttgartista, Stuttgartissa rakennettiin vanhojen raitoteiden päälle uusi kirjasto. On toki tärkeää, että on tällaisia hienoja paikkoja. Tämähän on varsinainen ikoni nyt Saksassa ja aina kun puhutaan lukemisesta ja lukutaidosta, niin käytetään usein juuri näitä kuvia. Siitä Siitlen julkinen kirjasto on yksi maailman aivan kuuluisimpien arkkitehtien suunnittelema. Tämä on hieno esimerkki. Sitten tässä vielä Euroopasta esimerkki. Orhusin kirjasto, joka avasi ovensa juuri viime syyskuussa. Kyseessä on vanha satama-alue, joka on nyt myllerryksessä. Poliitikot ja kaupunki halusi luoda tällaisen välitilan kaupungin ja tuon rappeutuneen alueen välille ja kirjasto asetettiin juuri siihen risteyskohtaan. Sitten vielä viimeinen kuvaani koskee suosituksia. Toivon, että pystyn osoittamaan teille, mikä on modernissa yhteiskunnassa ja kirjastojen merkitys yhteiskunnalle ja yksilöille. Meidän Työmme onnistuisi vielä paremmin ja tehokkaammin, jos meillä olisi enemmän poliittista tukea. Toivon, että näiden suositusten myötä myös Euroopan tasolta voisimme saada lisää tukea lainsäädännön kautta ja niin, että olisi mahdollisesti eh, eri hankkeita koskien kirjastoja, joita levitettäisiin kaikille Eurooppaan. Kiitoksia. Many, many thanks. Kiitoksia kovasti. Tämä oli mielenkiintoista. Tässä puhuttiin sosiaalisen roolin muuttamisesta, joka kirjastolla on. Ja näytitte, miten ihmiset saadaan mukaan kirjastotoimintaan sekä maaseutu- että kaupunki alueilla. Varmasti kollegoilla on jatkossa kysyttävää. Nyt sitten Frank Heusmans Amsterdamista ja hän puhuu median lukutaidon edistämisestä kirjastoissa. Um. Hyvää iltapäivää. Aion tehdä lyhyen katsauksen siihen, miten tunnetaan informaatiolukutaidon ja median edistämisen kirjastoissa itse käsite ensin. Sen jälkeen käsittelen näitä yleisiä kirjastoja, mitä niissä on tehty medialukutaidon suhteen. Kolmanneksi erilaisia lähestymistapoja, varsinkin kansainvälisistä näkökohdista katsoen. Sitten käsittelen hieman sitä, mitä tiedetään koulutuksen tehokkuudesta tässä suhteessa ja esitän myös suosituksia. Mistä medialukutaidossa on kysymys? Täällä ei onneksi ole kuvia. Medialukutaito. Se on määritelty usealla tavalla, mutta siinä on kysymys siitä, että voidaan kriittisesti katsoa mediaa ja mediasisältöä. Eli enemmän kuin lukutaito. Se on arvioivaa työtä. Se merkitsee sitä, että siinä on käytössä tiedot mediataidoista, taitoja, muuten asenteita ja etiikkaa. Informaatio, lukutaito, sekin on toinen käsite historiallisesti katsoen. Kyseessä on kaksi eri asiaa. Ensinnäkin pitää tunnistaa tilanteet, joissa tarvitaan lisätietoa jotta voidaan toimia. Ja toiseksi, jos tuota tietoa on, pitää paikantaa, arvioida ja hyödyntää sitä omiin tavoitteisiin kansalaisena, henkilönä, ihmisenä. Nämä kaksi käsitettä on peräisin kahdesta eri lähteestä, informaatiolukutaito kirjastopuolelta ja medialukutaito muualta. Nyt ne ovat kuitenkin sulautumassa yhteen ja se liittyy pitkälti siihen, että media ja informaatio käyttää samoja rakenteita digitaaliympäristössä. Yleiset kirjastot ovat vieneet eteenpäin informaatiolukutaitoa 70-luvusta eteenpäin. Nehän eivät pelkästään auta opiskelijoita, vaan myös opettajia siinä, miten voidaan löytää ja arvioida informaatiolähteitä. Jotkut sanovat ehkä, että opettajat tietävät kaiken, näin ei kuitenkaan ole. Opettajienkin täytyy oppia ja saattaa olla, että ei heillä ole kaikkea tietoa heti, kun he löytävät kirjastohoitajan, niin ymmärtävät, että heillä nyt on hyvä tiedonlähde. Eli tekstiinformaation arviointi yhdessä koulukirjastojen kanssa myöskin. Olen tätä hoitanut kerroin yleisistä kirjastoista ja voidaan myös sanoa, että myös koulun kirjastot ovat tässä suhteessa edistäneet asiaa huomattavasti. Ja aivan äskettäinen kysymys 90-luvun puolivälistä eteenpäin. Kirjastot ovat saaneet ihmiset kehittämään tietoteknisiä taitoja, ei pelkästään lapsia, vaan myös vanhemmat aikuiset seniorit ovat saaneet hyötyä näistä ohjelmista. Medialukutaitokeskustelussa on kaksi erilaista ajatusmallia. Yksi koskee suojelua. Se on erityisesti esillä, kun poliittisesti asia käsitellään, eli miten ihmisiä voidaan suojella media mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilla, Mutta sitten on toinen puoli, eli voimaanottaminen. Millä tavalla voidaan innostaa ihmisiä hyödyntämään informaatiolähteitä, jotta nämä voivat viedä omia tavoitteitaan eteenpäin. Yleiskirjastot ovat pikemminkin tätä jälkimmäistä edistäneet, koska että voidaan olla kriittisesti yhteistyössä median kanssa, täytyy olla paljon taustatietoa. Ja millä tavalla sitten mediainformaatiota saadaan. Meillä on erilaisia yhteyspisteitä kyllä kovasti käytössä, mutta yhä enemmän ollaan siirtymässä kohti sellaisia keskuksia, joissa voidaan myös jakaa tietoa. Pelkästään kirjastohoitaja ei siis auta tiedon ja medialähteiden löytämisessä, vaan kirjastonhoitajalta saadaan apua myös siinä, että otetaan yhteyksiä toisiin ihmisiin. Ja kirjastonhoitajat oppivat ihmisiltä omissa yhteisöissään. Heitä pyydetään esimerkiksi auttamaan päivittäisessä työssä kirjastossa antamaan kursseja tietokoneen käytöstä. No millä tavalla asiat on hoidettu? Yhä enemmän nähdään Meillä on näitä medialaboratorioita ja niissä voidaan hyödyntää tilaa vaikkapa omien videoiden tekemiseen. Sitten on sellaisia tiloja, joissa opetellaan asioita tekemällä, tekemällä ei pelkästään lukemalla. Tätä kirjastot tekevät yhä enemmän tällaisilla te- tekemistiloilla, voidaan hyödyntää näitä uusia mediamuotoja, uusia härpäkkeitä hassujen asioiden tekemiseen. Voidaan katsoa, miten esimerkiksi voidaan käytännössä hyödyntää niitä. Ja siellä on ollut tällaisia hakkerimaratoneja, jossa tietokoneihmiset keksivät uusia asioita. Esimerkiksi edesottavat kirjaston katalogien teossa ja rikastuttamisessa. Eli tämä osio on erittäin tärkeä ja näette, että minun kaltaiseni akateemiset tutkijat ovat pyrkineet jonkunnäköiseen opetusohjelmien virallistamiseen. Ja sen seurauksena on saatu nähdä, että myös hallitukset ja valtiot ovat jatkaneet työtä tämän informaatiolukutaidon parissa. Ja nyt se varmasti kyllä löytyy miltä kaikista opetusohjelmista. medialukutaidon suhteen asia ei ole vielä näin pitkällä. Euroopan komissio ja OECD ovat molemmat vieneet erityisesti näitä digitaalitaitoja eteenpäin taloudellista teknologista näkökulmasta katsoen. Mutta samalla nähdään, että kansainvälinen kirjastoyhtymä ja UNESCO ovat pyrkineet tukemaan tätä jonkun kaltaisella yhteiskunnallisella ja kulttuurinäkökulmalla. Vuonna 2012 kokoonnuttiin yhteen ja Moskovan julkilausuma hyväksyttiin ja siteran sitä mediatieto lukutaito, joka nyt on yksi yksittäinen käsite, määritellään taitojen, asenteiden, tietojen ja käytäntöjen yhdistelmänä, jota tarvitaan, jotta voidaan saada käyttöön, analysoida, arvioida, hyödyntää, tuottaa ja viestittää informaatiota ja tietoja luovalla juridisella ja eettisellä tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. No mitä tiedetään sitten tehokkuudesta, kun puhutaan opetusohjelmasta? Informaatiolukutaito sen suhteen, kun katsotaan näitä yksittäisiä ohjelmia, ei niinkään niiden tehokkuutta ole mm, arvioitu, vaan paljon on tarkasteltu informaation käyttäytymistä. Millä tavalla ihmiset toimivat interaktiivisesti informaatiolähteiden kanssa? Medialukutaidossa yleisesti ottaen ohjelmien tehokkuudesta ei ole valtavasti vielä todistusaineistoa. Se riittyy useisiin asioihin. Teoriassa ja menetelminä meillä on hyvin erilaisia lähestymistapoja Kuitenkin on olemassa jonkun verran todisteita näiden ohjelmien tehokkuudesta yleisesti ottaen. Vielä ei tunneta niin paljon näiden ohjelmien tehokkuutta. Ja Tuula sanoi, että niitä ei ole koskaan valvottu, niitä on valvottu, mutta se on tapahtunut erittäin paikallisella tasolla, eikä sitä voi verrata mitä äh, Kanadassa tapahtuu, voi verrata siihen, mitä tapahtuu vaikka Etelä-Koreassa. Hyvä on kuitenkin se, että UNESCO on kehitellyt globaalia media- ja tietolukutaitoverkostoa, joka on tietynlainen suuntaviiva kokoelma sen suhteen, että jos kirjastot, eivätkä pelkästään kirjastot, vaan media koulutuksessa halutaan ylipäätään olla hyödyllisiä, niin silloin tietojen keruun pitää olla järjestelmällisempää. Ja näin voidaan nähdä onko toiminta tehokasta ja mitä namiskoita pitäisi painella, jotta kaikesta tulisi vielä tehokkaampaa. Yhteenvetoni olisi siis se, että tämmöinen media- ja informaatiolukutaitoon kohdistuva yhteinen lähestymistapa on hyvä. Meidän tulisi sitä tukea, meidän tulisi tukea kaikenikäisten kansalaisten taitojen, asenteiden ja eettisten näkemysten kehittymistä niin, että heistä tulee medialukutaiteisempia, jotta voimme suojautua mahdollisilta haittavaikutuksilta ja jotta voimme olla medialukutaitoisempia siinä mielessä, että olemme eettisiä tiedon välittäjiä. No muutama suositus sitten. Sanoisin, että on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, että yleiskirjastot ovat olleet erittäin tärkeässä asemassa tässä työssä. Niillä on mahdollisimman hyvä asema myöskin siinä suhteessa, että yhdessä koulukirjastojen ja vanhempien kanssa ne kykenevät parantamaan lasten medialukutaitoa, kuten myös sellaisten aikuisten, jotka enää eivät ole mukana koulutusjärjestelmänä, jotta ihmisillä olisi paikka naapurustossaan, josta tällaisia taitoja saa. Monissa maissa kirjastot ovat joutuneet ahdinkoon, kun budjettileikkauksia on tehty. Siitä ei tietysti ole mitään hyötyä tässä suhteessa ja sen takia onkin tärkeää tukea niitä siinä, että ne kykenevät järjestämään tämänkaltaisia kursseja ja antamaan ohjeita. Ja kolmanneksi pitää työskennellä kohti yhtenäistä lähestymistapaa media- ja tietolukutaidon lisäämiseksi tai informaatiolukutaidon lisäämiseksi ja että työskennellään kohti tutkimusohjelman tavoitteita Horisontti 2020 ohjelmassa hyödyntäen samalla Unescon puitteistoa. Kiitoksia. Thank you so much. Very interesting this, uh, also this recommendation. Kiitoksia näistä suosituksista ja sanoista, herra Hönsman. Nyt sitten kolmas alustuksemme. No, oikeastaan voisimme ehkä tässä nyt kerätä kysymyksiä ja kuulla sitten vastauksia. Meillä on nyt parikymmentä minuuttia kysymyksille ja vastauksille ja sitten kuulemme kolmatta alustuspuheenvuoron pitäjää. First uh, request from uh, colleagues. Ensin Zdrasnojevski. Pani przewodnicząca, szanowni goście, ja za... Kiitoksia, hyvät vieraat. Ensin esittäisin pari kriittisempää kommenttia. Emme saa unohtaa, että nykyinen kirjastokeskustelu käydään nyt tietyllä hetkellä – ja taustalla on tiettyjä eurooppalaisia päätöksiä. Muistuttaisin siitä, että nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa ei ole mahdollista käyttää eurooppalaisia määrärahoja suurten kirjastohankkeiden rahoittamiseen toisin kuin aikaisemmin oli, joten toista vielä. Tällä hetkellä ei voida rahoittaa suuria kirjastohankkeita tai arkistohankkeita Euroopan unionin määrärahoista. Ja toiseksi tärkeää on se, että käymme keskustelua kirjojen, audio, äänikirjojen ja sähkökirjojen verotuksesta. Äänikirjoissa on onnistuttu, niiden arvonlisävero on hyvin matala, mutta valitettavasti käydään sotaa sähkökirjojen verotusta vastaan. Nekin edistävät lukutaitoa. Nämä kaksi esimerkkiä otin esille, jotta valiokuntamme voisi esittää tiettyjä suosituksia. EU-määrärahoilla on tukeva rooli. Ne tukevat rahoitusta, eivät ole päärahoituksen lähde. Me näimme ensimmäisessä esityksessä tällaisia suuria kirjastoja. Ne ovat todella lukutaidon symboleja. Ja sähkökirjojen korkeat verot taas vähentävät niiden saatavuutta. Ja kolmanneksi, meillä pitäisi olla entistä enemmän tilastotietoa. Tällä hetkellä tilastot vaihtelevat kulut, lukijakäyttäytymisestä ja kirjastoista. Ja valitettavasti joidenkin maiden tilastoja ei voida vertailla keskenään, keskenään myös kansalliset lukijaohjelmat ovat hyvin hankalasti vertailtavissa, koska metodologiat eroavat toisistaan. Tässä vertail, näytettiin Ruotsia ja Tanskaa, mutta kun niitä vertaillaan sitten vaikkapa Portugaliin tai Espanjaan, niin tilastot eivät oikein toimi vertailussa. Olin vuosien ajan kulttuuriministerinä ja voin todeta, että kirjastojen tärkein kumppani ei ole kulttuuriministeri, vaan valtiovarainministeri. Valtiovarainministeriössä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat näihin ongelmiin, joista tänään keskustelemme. Kanadaa koskevat tiedot. Sanottiin, että Kanadan, yksi Kanadan dollari investoinneissa tuottaa 6 dollaria voittoa. No kulttuuriministeri ehkä uskoo tällaiseen, mutta ei valtiovarainministeri. Meillä pitää olla siis oikeanlaista tietoa. Ja kysymykseni liittyvät myös näihin kahteen viimeisen asiaan, josta jo puhuin, eli tilastotietoihin ja siihen, miten voimme perustella paremmin tai tehostaa rahoitusvaikutuksia. Kiitoksia. No niin, pyydän teitä käyttämään korkeintaan puolitoista kaksi minuuttia, jotta pysymme aikataulussa. Trypio seuraavaksi. Presentation in... Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä oli toki todella kiinnostavaa ja totuudenmukaista. Oli hyvä kuulla jälleen kerran, että julkisilla kirjastoilla on niin merkittävä rooli digitaalisessa ympäristössä ja että niiden kautta harjoitetaan paljon verkostoitumista ja kasvatetaan erityyppisiä taitoja, myös lukutaitoja ja niiden kautta todella monet ihmiset voivat päästä tietoon käsiksi ja todella tarvitsemme näitä kirjastoja. Sitten puhuitte kirjastojen uudistamisesta Haluaisin sitten kysymyksen, kun teillä on tämä kansainvälinen järjestö, oletteko pohtineet, mistä varoja saadaan ja oletteko koskaan puhuneet siitä, onko mitään mahdollisuutta, että eurooppalaiset kirjastot tai järjestöt voisivat hyötyä tästä eurooppalaisesta strategisten investointien suunnitelmasta, niin kutsutusta Junckerin suunnitelmasta. Kiitoksia. Eh, ora, kollega eh, Grammatikakis. Kiitos, Rossi Grammatikakis. Είναι πολύ ωραία η σημερινή συνάντηση, κυρία Πρόεδρε, και τονίζει το ρόλο του... Κύριε Πρόεδρε, On hyvä, että täällä muistutettiin kirjastojen merkittävästä roolista. Itse olen todella hullu kirjastojen käyttäjä, lähestulkoon maaninen. Ajatellaanpa tässä nyt ihmisen historiaa. Kirjastoilla on ollut historiassa valtava rooli ja epäilen, että nykyisillä keinoilla päästäisiin samaan. Ajatellaanpa vaikka, että varustaja, varustamo auttaa kirjaston rakentamisessa Ateenassa. Sinne rakennetaan uusi kansalliskirjasto. Tämä osoittaa, että on edelleen henkilöitä, jotka arvostavat näitä suuria tarpeita, joita meillä on. Vielä yksi kysymys. Tämä ehkä saattaa vaikuttaa naivilta, mutta ei ole tätä. Esitimme tämän kysymyksen myös Kreetan kirjastolaitoksen johtajalle. En ole saanut vastausta. Miksi fyysiset kirjastot, miksi ei internetkirjastoja, millä kriteereillä valitaan kirjastoihin tulevat kirjat. Täytyyhän tässä olla jonkinlainen kriteeri taustalla. Haluaisin kuulla teiltä hieman vastauksenne. Onkohan tämä nyt ansa? No tämä oli suoraan puhetta. Muita kysymyksiä ei taida olla, paitsi Margal. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhuisin Espanjaa, jos mahdollista. Olen aivan vakuuttunut näistä asioista. Olen aivan yhtä mieltä siinä määrin, että tämä kysymys tai pohdintani koskee erityyppistä eteenpäin viemistä. Miksi ei mentäisi vielä pidemmälle? sen mukaan, mitä itse tiedän kokemukseni pohjalta paikallishallinnosta ja sen mukaan, mitä teiltäkin kuuluin, niin julkisten kirjastojen ja koulujen välinen suhde on aivan keskeinen. Varsinkin pienissä kaupungeissa ja kylissä. Ja se olisi vielä vahvempi, jos täysin pystyisimme hyödyntämään tämän yhteistyön tarjoamat mahdolliset mahdollisuudet, mukaan lukee digitaalinen palvelu. Meidän ongelmamme ei ole informaatio, vaan ymmärrys, tulkintakyky ja kyky pystyä luovimaan tämän monimutkaisen yhteiskunnan karikoissa mielestäni kirjastoissa pitäisi ottaa vastuuta jo tästäkin, ei vain siitä, että otetaan ihmisiä vastaan ja avataan kirjastot tai että ollaan yhteyksissä koulujen muiden instituutioiden kanssa, eikä sekään riitä, joka koskee tuohon kirjaston merkitykseen julkisilla paikoilla yleisen saatavilla. Tästä olen aivan yhtä mieltä Avoimet ovet tarvitaan kyllä, mutta siitä pitäisi mennä vielä pidemmälle. Proaktiivisemmaksi olisi ryhdyttävä. Ei riitä, että otetaan vastaan, vaan pitää myös opastaa. Julkiset kirjastot pitäisi saada kilpailemaan median kanssa ymmärryksen, tulkinnan ja, ja kansalaisten läheisyyden sektoreilla. Tarvitaan tuota kautta kirjastosta lisäarvoa. Informaatiota meillä on jo liikaakin ja pääsy on jo niin äh, universaalia, että, että se vain lisää oikeastaan moni säkeisyyttä. Minä siis haluaisin nyt äh, pohtia sitä, olisimmeko nyt jo lähestymässä tilanteessa, jossa voitaisiin vielä kunnianhimoisemmin suhtautua kirjastojen rooliin, niin että ne tekisivät vielä syvempää yhteistyötä koulujen kanssa. Kiitoksia. Grazie. E altri? No. E vorrei fare due domande, se posso. La prima... Kiitos. Esittäisin pari kysymystä, jos teille sopii. Ensinnäkin resursseista. Krasnojevski puhui tästä. Varmasti voidaan sanoa, että on totta, että tässä asiakirjassanne pyydätte sitä, että päästään, niin saadaan käyttöön eurooppalaiset ohjelmat. Haluaisin ymmärtää, mihin ohjelmiin voitte jo osallistua. Uskoakseni eurooppalaisena verkostona olette myös mukana Erasmus Plus-ohjelmassa ja muissa. Me olemme taistelleet kovasti sen eteen, että kulttuuri ja digitalisointi saadaan mukaan ohjelmaan. Entä Luova Eurooppa-ohjelma? Se ei anna varoja äh, rakentamiseen, mutta esimerkiksi alustojen luomiseen. Ja sitten, jos en muista väärin, niin rakennerahastoissa on tietty 5 miljoonan euron katto Tätä ei aikaisemmin ollut. Viitan siis rakennerahastoihin. Ehkä tästä voimme puhua vielä lisää. Rakennerahastot usein antavat varoja vain silloin, kun nähdään, että toiminta on kestävällä pohjalla. Mutta haluaisin ymmärtää paremmin, mistä puhutaan, jos sanot, että tarvitaan varoja inno, innovointiin, ei pelkästään digitalisaation. Sitten toiseksi ehdotuksissanne joita näin tästä asiakirjastanne. Yksi mielenkiintoisia ehdotuksia oli tällainen eurooppalaisen merkinnän luominen. Tässä puhutaan standardeista ja tietyn roolin tunnustamisesta. Tämän, tämän ymmärtää hieman paremmin. sitten media ja digitaalilukutaito, nehän liittyvät toisiinsa. Ovatko koulut usein yhteydessä koulukirjastoihin? Ovatko kyseessä kansalliset mallit vai mennäänkö tässä integroidumpaan suuntaan? Sitten esititte kritiikkiä, ja olen yhtä mieltä siitä, että Unescon lähestymistapa saa innovatiivisen toiminnan paremmin esille kulttuurin ohella – Usein teknologista puolta ja digitaalista puolta korostetaan liikaa suhteessa innovointiin ja taitoihin, kun puhutaan kirjastoista. Ja tästä haluaisin kuulla teidän mahdollisia ehdotuksianne, koska meitä todella kiinnostavat nämä asiat ja kenties myös se, että pystytään muuttamaan suuntaa. Kiitos. Ci sono le risposte ora e poi dopo andiamo alla... Ah, c'era ancora 20? Venta haluaa vielä esittää kysymyksen, niin vai odotatko seuraavaa kysy- kysymyskierrosta? Venta. Kiitoksia, vain yksinkertainen kysymys. Haluaisin kiittää näistä esityksistä. Näemme kyllä täällä on hyvin menenteisiä myönteisiä seikkoja ja 65 000 kirjastoa, mutta joitakin vuosia sitten näitä oli 80 000. Miten kun nyt puhutaan näistä pienistä aloista ja mikroalueista, onko suuntaus ylöspäin vai pikemminkin siihen suuntaan, että käydään yhteistyötä erityyppisten kirjastojen välillä. Kymmenen vuotta sitten kirjastoja oli siis paljon enemmän ja nyt niitä on vähemmän. Mikä siis nykyinen suuntaus on? Grazie. No, Kiitoksia. Nyt sitten vastaukset. Well, a lot of, a lot of very interesting... Niin, todella paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Siirrytään käsittelemään rahaa ensin. Jotkut teistä kysyivät sitä, että ovatko julkiset kirjastot olleet mukana eurooppalaisissa hankkeissa. Jo 90-luvulla näin oli. Meillä oli esimerkiksi hanke nimeltä Publika, joka pohjautui innovoinnille kirjastoissa. Se oli erittäin tärkeää ja useat eurooppalaiset kirjastot olivat mukana, eivät vain yksittäiset, vaan myös ajatukset kirjastoista olivat esillä voimakkaasti. Meillä on yksittäisiä kirjastoja, jotka saavat rahaa EFRON ohjelmasta paikallisrahoituksen kautta kirjastoautoja on ostettu näillä rahoilla tai on remontoitu tai otettu uudelleen käyttöön haarakonttoreita. Paikallisviranomaisilla tietysti on toiset prioriteetit ja äh, usein kirjastot eivät saaneet rahoitusta. Ja usein se, mitä täällä todettiin mm, edustaja Tryppelinkin suulla, mm, niin sitä me vielä olemme kokeilleet tähän mennessä. Olemme tietysti kokeilleet eurooppalaisen sateenvarojärjestön kautta mm, saada rahaa. Ja tilastot mainittiin, ne ovat erittäin tärkeitä. Ei pelkästään tilastot ja tulokset, vaan myös työkalut ja menetelmät, joiden avulla luodaan yhteinen menetelmä sen suhteen, millä tavalla kirjastotilastoja kootaan. Se on tärkeää. Olemme myöskin tätä käsitelleet jonkun verran 90-luvulla, mutta sitten Euroopan rahoitus hävisi, eikä sitä näkyy jatkamaan. Pahoittelen. Myönteiset suuntaukset, jotka juuri mainittiin. Luonnollisesti lapsia on kaikkialla. Ja lapset tulevat ja pakolaisten myötä lapsia tulee yhä enemmän myös meidän yhteiskuntiimme kirjastoilla on mahdollisuus ja tilaisuus tarjota opiskeluympäristö muualla kuin koulussa. Ja Kreikan edustaja kysyi sitä, että miksi tuo rakennus pitää olla, kun internet on olemassa, niin tämä on yksi vastaus siihen. Rakennus on siitä syystä, että meillä on erilainen kulttuurisekoitus, on tietokulttuuri, kulttuuria ja hyvä ilmaspiiri. Kirjastothan eivät ole opetuslaitoksia, eli niissä sellaista ilmapiiriä ei ole, mutta ne ovat oppimistiloja. Ja nämä oppimistilat ovat mielestäni erittäin tärkeitä, varsinkin sitten kun lapset kasvavat ja ymmärtävät, että heillä on paikka, johon palata koulun jälkeen. Siitä syystä arvostan kovasti Atenan säätiötä siitä, että se on tällaisen kirjaston rakentanut ja odotan innolla pääsemäni tutustumaan siihen. Ja mitäkään muita kysymyksiä tässä vielä on, vai ehkä te haluatte jatkaa? okay, uh, thank you for your uh, kind words and your questions. Um, Yeah, first on this question. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Ensinnäkin grammatikaksisin kysymykseen, tarvitsemmeko todella näitä fyysisiä kirjastolaitoksia enää? Haluaisin eh, pari asiaa tässä tuoda esille. Ensinnäkin eh, sähkökirjojen, sähköisten kirjojen markkinaosuus Yhdysvalloissa ja yhdistävässä kuningaskunnassa on vakiintunut ja se on pikkuhiljaa laskemassa ja siellä on 30 prosentissa eli 70 prosenttia näissä maissa eh, kaikista kirjoista, kaikista ostetuista kirjoista ovat ihan perinteisiä fyysisiä kirjoja. Tähän on oma syynsä. Kun kysyttiin ihmiseltä, haluatteko mieluummin lukea paperikirjaa vai näytöltä, niin 70 prosenttia tai enemmänkin vastasi, että mieluummin luen kirjalta Ainakin kun luen kirjaa, niin haluan lukea sitä paperilta. Tämä pätee myös lapsiin ja la, lapsilta ja nuoriltakin tätä kysyttiin. Ja heidän vastauksensa on sama. He mieluummin lukevat paperilta yliopistoissa ja eri koulutuslaitoksissa. Oppilaat saavat digitaalisia materiaaleja. He ensimmäiseksi printtaavat ne järjestyvät sitten vasta lukemaan niitä. Ja tämä on mielestäni merkittävä signaali. On helppo sanoa, että kun kaikki nyt digitalisoituu, niin meidän Euroopan kansalaisena on automaattisesti seurattava tätä tennessä. Ei se välttämättä näin mene. Tämä on tärkeä asia. On pidettävä kiinni näistä fyysisistä kirjoista. Mutta en puhunut vain kirjastoista paikkana, josta voidaan lainata kirjoja, vaan puhuin myös medialukutaidosta. Margallon kysymykseen voisinkin sitten maks vastata. Voitaisiin, voisivatko kirjastot ovat ikään kuin proaktiivisempia, jos ymmärsin kysymyksen oikein, niin eh, vahvistamalla yhteyksiä paikalliseen eh, viranomaisiin ja yhteisöihin. Varmaankin näin on, mutta riippuu siitä, missä toimitaan yleisesti ottaen. Puhun nyt Hollannin näkökulmasta, josta tulen. Voidaan sanoa, että paljon tällaista on jo tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi meillä on ohjelman nimi on Kirjasto koulussa. Tämä on julkisista kirjastoista lähtöisin oleva ohjelma ja siellä sovelletaan jonkinlaista lainausjärjestelmää kouluissa. Suurimmassa osassa kouluista on julkisen kirjaston hallinnoima koulukirjasto, se voi myös olla tietokonepohjainen ohjelma niin, että sen kautta voidaan tehdä laineja, jotka sitten toimitetaan koululle. Tämän tyyppinen ohjelma on todella kuntien paikallisen viranomaisten haltuunottama hanke ja se on leviämässä nyt kaikkialla – maahan ja melkein 20 prosentissa ala-asteita on tämän tyyppinen kirjasto. No eihän se tarkoita, ettei 80 prosentissa koulusta ole kirjastoa ollenkaan, mutta järjestelmä on erilainen. Mikäli koulussa ei ole tämän tyyppistä kirjastoa, niin on nähty, että laatu laskee siellä on vanhoja kirjoja, eikä niitä ole mukava ottaa käsiinsä. Tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, kuinka kirjastot ovat pyrkineet luomaan yhteistyötä koulujen, koulujen kanssa. Ja sitä mallia voitaisiin varmaan muissakin maissa ottaa malliksi. Voi olla, että muissa maissa ei koulunkirjastoja olekaan päästetty niin pahaan jamaan kuin Hollannissa on tehty mutta pyrimme tässä kuromaan matkaa kiinni. Sitten tämä tilastoja koskeva kysymys. Olen kyllä yhtä mieltä. Tästä olen tehnyt tämän asian parissa työtä jo kymmenen vuotta, niin tässä on vertailukelpoisia tilastoja ja mukana on ollut myös tällainen tilastojärjestö, mutta kun kannustimista puhua, niin varmaankin kannustimia tarvitaan niin, että saataisiin tällainen ylikansallinen taho, kuten EU, joka laittaisi ihmiset keräämään tilastoja samalla tavalla. Jos EU sanoisi kansallisille tilastolaitoksille, että ne, niiden on kerättävä tietoja samalla tavalla, se kyllä auttaisi paljon, jos tällainen kannuste saataisiin. Se on varmasti tärkein syy sille, miksi meillä ei ole eh, tällaisia tilastoja nyt. Sitten vielä lopuksi media ja digitaalinen lukutaito. Jos ymmärsin kysymyksenne oikein, niin kysyitte, kysyitte sitä, viekö Unesco-junaan hyppääminen tilannetta kovista tekniseen suuntaan vai kuinka se oli? Unesco observation that you have to... Olen yhtä mieltä Unescon lähestymistavasta ja siitä, että innovoinnissa pitää ottaa enemmän kulttuurikysymykset huomioon, ei pelkästään teknologia. So I think, um, yeah, it's very important that we... Uh... Niin on toki hyvin tärkeää, että olemme tietoisia tällaisesta pehmeämmästä näkökulmasta medialukutaidossa. Ei se koske vain johtajia ja modemeja ja muita, vaan on kyseessä se, että voidaan tulkita tietoja ja olla ymmärtää, kuka näitä tietoja lähettää ja mitä intressiä viestien taakse saattaa kätkeytyä liittyen lähetteihin ja niin edelleen. Nämä ovat asioita, jotka meidän, joita meidän pitäisi eurooppalaisena työstä Kiitoksia. Kirja Brother. Kirja Brother. Eh, sorry, we have another speaker. Pyydän anteeksi, täällä vielä yksi esityksen pitää odottaa. Ehkä voitte odottaa siihen asti, että hän on pitänyt puheensa. Ei tämä ole mikään kysymys. Minä en vaan koskaan ole sanonut, että olisin kirjastojen vihollinen. Aivan päinvastoin. Niin, pidän siis kovasti niistä. Please, eh, Nyt sitten kolmas ja viimeinen asiantuntijamme Dan Mounts digitaali- ja internetpolitiikan asiantuntija. Hän puhuu sähköisestä lainauksesta. Tässä varmasti kolme sähkökirjasta lisää. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Niin, ilahduttava, että meillä on tilaisuus täällä jatkaa Barbara ja Frankin erinomaisten esitysten jälkeen, jotka koskevat medialukutaitoa, ja minä olen esitellä tämän asiakirjan, joka koskee sähköisiä lainoja sen haasteita ja mahdollisuuksia. Tässä on rakenne näissä paperissa. Aluksi olisi ehkä hyvä katsoa tätä julkisen tiedonsaannin näkökulmasta. Tähän mennessä tiedonsaanti, oppiminen ja tiedot ovat olleet meillekin saatavilla – ja vasta nyt 200 viimeisen vuoden jälkeen, kun julkiset koulutusohjelmat ovat valtavasti laajenneet Amerikassa ja Euroopassa, olemme saaneet tämän saman muutoksen nähdä. Ja samalla meillä on tämä sama kehitys, joka koskee tiedonsaantia, kulttuuria ja oppimista. Meillä on myös tekijänoikeuskysymykset, jotka suojelevat tuotannon luojia – ja kun me lainaamme fyysisiä kirjoja, olemme saaneet nähdä myöskin tällaiset julkiset lainausmuodot ja niiden leviämisen kautta Euroopan. Ja meidän täytyy samalla mahdollistaa, että niiden teosten tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään. Digitaalivallankumous on kuitenkin häirinyt näitä perinteisiä kehityksiä kirjastojen välillä ja yksi avainasemassa olemista kysymyksistä, joka on muuttunut, on se, että fyysinen lainaaminen on korvautunut hyvin pitkälti digitaalisella. Eli otetaan käyttöön sähköinen lukija tai ladataan musiikki puhelimeen. Eikä kuitenkaan olla omistajia, vaan on saatu lisenssi käyttöön. Eli tuota asiaa voidaan lajata. Ensin on tietysti hyväksytty sivutolkulla erilaisia Äh, lisenssejä ja käyttöohjesääntöjä, jotta lainauksen voi tehdä. Joka tapauksessa tilanne on kovin erilainen ja esittää haasteita kirjastoille, koska enää ei ole olemassa sähköisten lainausten oikeusperustaa. Tämän seurauksena kirjastojen täytyy neuvotella suoraan kustantajien kanssa, jotta ne voivat varmistaa äh, yhteiset ehdot sille, millä tavalla näitä sähköisiä kirjoja voidaan lainata. Ja tämän seurauksena kirjastot ovat sitten kehittäneet erilaisia lähestymistapoja ja otan esille nämä viisi pääluokkaa. Ensimmäinen on yksittäisen käyttäjän malli, yksi sähköinen kirjan lisenssi yhdelle käyttäjälle. Eli jos kaikki lisenssit ovat käytössä, silloin seuraavan lainaan täytyy odottaa. Eli tämä on niin sähköistä jonottamista. Tämä on hyvä kustantajilta tavallisesti, koska se jäljittelee perinteisiä äh, kirjalainaamismuotoja, mutta usein se, usein se saattaa myös keinotekoisesti rajoittaa toimintaa. Sitten hybridilainausmalli on yhdistelmä erilaisia lisenssimalleja. Saattaa olla näitä yhden yksittäisen käyttäjän lisenssejä ja sitten useamman lainaajan lisenssejä ja sitten mahdollisesti myös vielä lisenssejä, jotka ovat vaikkapa kuuden kuukauden mittaisia ja sitten ne pitää uudistaa, kun ne raukeavat. Etuna tässä on se, että kaikki eri lisenssejä on tarjolla eri hintaan. Etuna on se, että Valinnanvapautta on enemmän, joustavuutta on enemmän kirjastoissa, mutta samalla myös se saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia ja monimutkaisuutta. Se, että maksetaan jokaisesta lainasta, malli on olemassa. Silloin kirjastot maksavat kustantajalle jokaisesta lainasta. Se vie silloin maksun kustantajalle kirjastosta joka kerta kun teos lainataan. Samalla ei jouduta rajoittamaan samanaikaisia käyttäjiä. Tietysti jos 10 000 lukijaa haluaisi lainata saman teoksen, niin silloin se johtaisi 10 000 lisenssimaksun siirtymiseen kustantajalle. Se ei välttämättä onnistuisi enää. Ja tämänkaltaiset kysynnän huippujen ähm, huomioiminen saattaa olla hankalampaa. Hyötynä on kuitenkin se, että se on houkuttelevampi kirjastokäyttäjille yleisesti ottaen. Se muistuttaa vähän enemmän sitä, millä tavalla odotetaan, että digitaaliympäristössä sisältöä ylipäätään hyödynnetään. Kaksoislisenssimallit Tanskassa ja Ruotsissa erityisesti käytössä. Tässä kirjastot ja kustantajat tekevät keskenään sopimuksen kirjastot käyttävät aikaa ja rahaa kustantajien kirjaluettelon julkaisemiseen. Ja haittana tässä on se, että se toimii vain silloin, kun kysymys on pienet kysymyksessä ovat pienet maat, joissa on kielellisesti rajoitetut markkinat. Jos katsotaan vaikka englanninkielisiä markkinoita, niin siellä joka tapauksessa skaalatuottoa syntyy valmistajille ilman, että kirjastot täytyy erityisesti ottaa mukaan sinne lisäarvoa luomaan. Pienissä maissa kuitenkin tämä voi toimia hyvin. Lopuksi sitten kirjaston isännöimä malli. Siinä on mukana se, että itse kirjaston rakennus on hallinnoimassa tätä omaa sähköisen lainaamisen infrastruktuuria. Sillä on omilla palvelimillaan kaikki tämä tieto ja asian selventämiseksi kaikki muut mallit, jotka mainitsit, jotka pitkälti merkitsevät sitä, että kirjastot luottavat kolmannen osapuolen alustoihin, jotta voivat tarjota lainauspalveluita ja että infrastruktuurin hoitavat kolmannet osapuolet, niin tämä tapahtuu niin, että kirjasto itse investoi infrastruktuuriin se antaa myös kirjastolle erittäin suuren omistajuuden suhteessa sisältöön. Ja sen lisäksi sillä on enemmän valvontavaltaa sen suhteen, miten koko tämä e-lainaus, sähköisen kirjan lainausprosessi tapahtuu. Se kuitenkin merkitsee suuria investointeja, kuten myöskin sen luomisessa ja sen ylläpitämisessä ja laajentamisessa. Usein ei myöskään houkutella julkaisijoita ja kustantajia tarjoamaan kaikkein äh, suosituimpia kirjojaan. Ja sitten vain lyhyesti tästä sähköisen lainauksen määrästä verrattuna ihan tavalliseen lainaamiseen. Sähköinen lainaus edelleenkin muodostaa erittäin pienen osan koko lainauksesta, yhdestä kymmenen prosenttiin. Pitkän aikavälin suuntaukset kuitenkin osoittavat, että itse fyysinen lainaus on vähenemässä ja sähköinen lainaus lisääntymässä. Eli jos 120 miljoonaa lainaa yhdistyessä kuningaskunnassa verrattuna 72 miljoonaa aikaisemmin perinteistä lainausta ja sähköinen lainaus nousi 2,6 8 miljoonasta 3,9 miljoonaan. Tätä kuviota on tietysti vaikea katsoa, mutta tässä on nämä 18 eri mallia verrattuna toisiinsa. Otan esille sitä muutaman näkökohdan. Pääasia on se, että tämä ei ole mikään tulostaulukko, sillä eri otsikoiden takana täytyy olla myöskin käsite kansallisesta näkemyksestä. Esimerkkinä Slovenia, jolla on tämä Biblioslib Hybrid-malli käytössä, on itse asiassa onnistunut tarjoamaan 80 prosenttia kaupallisesti saatavilla olevista kirjoista sähköiseen kirjastoon. Se on erittäin suuri määrä, mutta se merkitsee vain noin 800 kirjaa tuhannesta kirjasta. Kun taas jos katsotaan vaikkapa Walesin tilannetta yhdessä kuningaskunnassa, siellä on 0,7 prosenttia aika masentavan pieni määrä, mutta koska englanninkieliset markkinat ovat niin paljon suuremmat, niin se merkitsee 12 000 eri teosta. Ja jonkunnäköisiä nyansseja täytyy siis olla, kun näitä lukuja käsitellään. Kun sitten tarkastellaan itse lukuja, niin tällä lainaamisella ja siihen liittyvillä malleilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kaikki ovat saaneet hyötyä kohdennetuista rahoitusstrategioista, joiden avulla viedään eteenpäin pienen mittakaavan pilottihankkeita tai keskusjohtoisia kansallisia budjetteja kirjastoille, joiden avulla ne voivat myöntää sähköisten kirjan lisenssejä. Ja toinen asia koskee kulttuurinäkökulmaa. Esimerkiksi Saksassa sähköisen lainauksen malli saa hyötyä EKZ-tästä. joka on julkisen lainaamisen keskus siis. Ja se tarjoaa näitä palveluitaan ja sillä on erittäin pitkä suhde kirjastoihin, kuten myöskin kustantajiin, ja siitä on ollut ehdottomasti hyötyä Äh, sen suhteen, että Saksassa hyvin varhaisessa vaiheessa ja sähköinen lainaus lähti liikkeelle. Jos katsotaan Quebecia, jo puhuin Prenumeric.sean johtajan kanssa, joka kertoi minulle siitä, että yksi kaikkein tärkeimmistä näkökulmista on se, että julkiset kirjastot Quebecissä ovat tehneet pitkään yhteistyötä ja merkittävä on myös se, että Quebecissä kirjasto ostot ovat erittäin tärkeä osa markkinoita. Tällaiset kulttuurin näkökulmat voivat myös vaikuttaa hyvin pitkälti sen suhteen, miten sähköinen lainaus kehittyy. Ja sitten neuvotteluprosessissa on paljon eri kehityskulkuja. Aina mennään välillä eteenpäin, välillä taaksepäin. Yksi kuitenkin selvä suuntaus on se, että yhä enemmän ajan kanssa tulee kirjoja markkinoille. En nyt käsittele sen, kun me mennään tätä käyttäjäkokemusta, käsittelen sen viimeisessä kohdassa. Ja sitten jonkun verran mahdollisia suosituksia ja päätelmiä. Yhden koon ratkaisu ei suinkaan ole hyvä mielestäni, jos katsotaan näitä 18 eri mallia, jotka kävin läpi 15 maassa, niin kansalliset variaatiot julkisessa rakoituksessa, valtion tuessa, kaupallinen dynamiikka ja ylipäätään kulttuuri, kaikki vaikuttavat tähän yleisympäristöön. Ja tässä ovat kyseessä ikään kuin miniatyyriset laboratoriohankkeet, laboratoriokokeilut, jossa testaillaan sitä, mikä järjestelmä olisi paras. Mutta minusta tässä vaiheessa ei voida sanota, että yksi lainausmalli on se hyvä, joka kannattaisi ottaa käyttöön kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Se olisi epärealistista. Enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mikä toimii nyt, eikä äh, jäykästi pitää kiinni toiveesta päästä ihanteelliseen loppuratkaisuun ja ne mallit, jotka olen nyt tarkastellut niiden pohjalta, pienin askelin eteenpäin on, on ollut paras lähestymistapa. En nyt käy tätä lainsäädäntöuudistusta läpi, siitä varmaan kysytään. On tärkeää rakentaa toiminta yhteiselle tiedolle. Ja Barbara mainitsikin sen, miten tärkeää yhteiset tilastot ovat. Sähköisen lainaamisen arviointi on tärkeää, kunhan vain voidaan kartoittaa kaupalliset ja käytännölliset eh, tavat, jotka vaikuttavat sähköisiin lainaamisiin. Silloin voidaan paremmin ymmärtää tätä tilannetta ja näin voidaan paremmin tasapainottaa kustantajan ja kirjastojen välinen yhteys. Silloin meillä olisi todistepohjaista lähestymistapaa sen sijaan, että pelättäisiin vain tuntematonta ja oltaisiin huolissaan turhasta. Lisätietojen pohjalta varmasti voidaan saada aikaiseksi myös parempi tasapaino ja saada aikaiseksi yhtenä järjestelmä sen sijaan, että kirjastot pakotettaisiin siihen. Näin voitaisiin myöskin hyödyntää lopputulosta paremmin. Meidän kannattaa varmasti tarkastella sitä, millä tavalla sähköistä lainaamatta voidaan laajentaa tämänhetkisen liiketoimintamallin, eikä toimia sen vastaisesti. Mutta tässä nyt aika alkaa loppua, joten käsittelen muut asiat sitten mahdollisissa kysymyksissä. Eh, Kiitoksia. Professori Mount, nyt sitten Verhaajan ensin ja sitten Libatska. Marina Trypöl. Niin, palasin vielä tähän eh, kysymykseen, joka ei suoraan välttämättä liittyy sähköisen lainaamiseen, mutta on aika pelottavaa. Te puhuitte Alankomaista, jossa 120 miljoonaa lainausta laski 72 miljoonaan. Toisaalta sitten sähkökirjalla ennattiin ensin 2,9 miljoonaa ja sitten 3,8 miljoonaa. Tässä on menetetty siis kymmeniä miljoonia lainauksia paperikirjoissa, mutta kuitenkin noin miljoona vain lisälainausta sähkökirjoissa. Ja en oikein pysty vertaamaan näitä lukuja, miksi sähkökirjoja kuitenkin lainataan sitten näin paljon vähemmän. Tämä on aika, tämä on aika pelottava luku, sanon tämän suoraan. Eh, eh, Voimmeko kerätä nyt hieman kysymyksiä? Libatska. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Mam jedno krótkie pytanie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi aivan lyhyt kysymys. Kun nyt työstetään eurooppalaista digitaalista agendaa, millaisena näette tämän valiokunnan roolin, kun tätä ilmiötä kehitetään ja kun ajatellaan internetistä saatavien kirjojen saatavuuteen. Terza domanda è eh, il collega Mor. Kiitos. Ja seuraava kollega. Kiitos. Se, mitä tässä kuulimme, on, että nyt näemme aika selkeästi sen, mikä todella toimii välittömästi. Voidaanko kenties pohtia sellaista tarkastelutapa, jossa yhdistettäisiin markkinapotentiaali tuotantoon, jotta tämä toimisi. Vaikuttaa siltä, että koko kirjastojärjestelmä, joitakin hienoja poikkeuksia lukuun ottamatta, kun rahoitusta on julkiselta taholta, niin kärsii ongelmista, jotka liittyvät taloudelliseen kestävyyteen. ja siihen, että päivitetään ja annetaan oikeanlaiset resurssit. Jos katsotaan tuotantoa Euroopassa ja myyntimahdollisuuksia, erityisesti muiden kuin menestysromanien osalta, niin lähi-tulevaisuudessa voi olla hankala jatkaa toimintaa nykytavalla. Kollega Truppel, per ultima domanda. vielä Truppel. Like to come back to the question. Kiitoksia. Halusin palata sähköisen ja eri mahdollisuuksiin, joita jäsentelitte eri lisenssimalleissa. Ja ihan lopussa sanoitte, että neuvoteltu malli, jonka avulla löydetään tasapaino, on paras tapa. Mutta tämän mennessä tiedämme, että jotkut kustantajat eivät ole suinkaan vielä valmiita neuvottelemaan ja siitä syystä haluaisin esittää kysymyksen teille ja myös kahdelle edustajallemme Saksasta ja Alankomaista. Mikä teidän lähestymistapanne on, kun puhutaan lainsäädäntöuudistuksesta uudelleen neuvottelussa ratkaisussa? No niin, olkaa hyvä. No, vastaan kysymyksiin ehkä kääntäisessä järjestyksessä. Trypelin kysymykseen ensin. Minun piti tässä säästää aikaa, koska esityksen kesti pidempään kuin ajattelin. Enkä puhunut lainsäädäntöuudistuksesta, mutta EUn tuomioistuimen päätös, joka liittyy sähköiseen lainaamiseen, julkisasiamiehen lausunto viittaa siihen, että nykyisen vuoden 2001 direktiivin ja 2006 direktiivin pohjalta meillä voisi olla tähän liittyvä oikeusperusta. Tämä valiokunta on viitannut usein eri kysymyksiin, esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksiin. Ja sähkön lainaaminen varmasti voisi olla hyvä askel eteenpäin, edistää sitä juridisia toimia, mutta samalla pitää tunnustaa se, että jos kustantajat edelleen pitävät sähköistä lainausta uhkana, on asia, jonka avulla ne voivat edelleen sitten rajoittaa tällaista sähkölainaamista, sähköistä lainaamista. Mutta tässä tarvitaan vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Sitten muut kysymykset jätän muille. Even very early, so I have to leave quite... Pahoittelen, junani lähtee ja joudun lähtemään täältä vähän ajoissa. Kysymys Saksalla ja tämä neuvotteltut ratkaisut. No, tämä on toinen ongelma. Kysehän ei ole ainoastaan siitä, että julkaisijat eivät ole aina valmiita neuvottelemaan kanssa, ne vaan joskus heillä on oikeudellisia ongelmia, niin kuin meilläkin. Kyseessä on luottamuksen rakenne. Saksan julkaisijaliitto on todennut, että he eivät voi laillisesti neuvotella Saksan kirjastoliiton kanssa, koska, koska tällainen ei ole kansallisen lainsäädännön eikä Euroopan sääntelyn mukaista. Tässä jokaisen kirjaston pitäisi neuvotella erikseen jokaisen julkaisen kanssa. Ja meillähän on vielä paljon julkaisijoita jäljellä Saksassa. Meillä on noin 2000 julkista kirjastoa ja he, he kyllä mielellään tähän aggregaattisysteemään lähtevät ja he voisivat neuvotella julkaisijoiden kanssa, jos niillä on halua. On vielä sellaisiakin julkaisijoita, jotka eivät halua näiden aggregaattoreiden kanssa haluan neuvotella ja näin ollen pääsyä ei ole. Joskus tämä on, aika, on kyse aika suuristakin julkaisijoista. Tämä on aika yleinen ongelma. Neuvottelu ehkä olisi hyvä. Minä kyllä kannatan neuvotteluja, mutta joskus, joskus se nyt ei vain tulevaisuutta ajatellen toimi, eikä se ole kestävää. Kiitoksia. Thank you. Prego. Kiitos ja olkaa hyvä seuraava puhuja. Um, to add up on that, um, I think the legal... Niin lisänä no, tähän voin todeta, että ehkäpä juridinen ratkaisu auttaa siinä mielessä, että tasapaino ja neuvotteluvalta kirjastojen ja muiden oikeudenomistajien välillä voidaan palauttaa jonkun verran, koska tilanne, kun neuvotellaan kustantajien kanssa, Mm, muistuttaa sitä, millä tavalla neuvotellaan paperikirjoista ja niiden lainausoikeuksista. Mielenkiintoista on se, että Euroopan unionin tuomioistuimessa on tällä hetkellä käynnissä käsittely, jossa Saks, äh, Alankomaiden tuomari pyysi neuvoa julkisista lainausoikeuksista ja sen suhteen, voidaanko sähköiset kirjat sisällyttää näihin julkisiin lainausoikeuksiin. Useiden tarkkailijoiden suureksi hämmästykseksi mukaan lukien minä itse, tuo alustava neuvo oli, että kyllä voidaan. Ja jos tuota julkisasiamiehen neuvoa seurattaisiin, niin se saattaisi palauttaa tasapainon, josta juuri puhuin. Eli julkisilla kirjastoilla olisi ainakin oikeus lainata mitä hyvänsä kirjaa. Tällä hetkellä näin ei ole. Eli tämä vastauksena Verhaajanin vastauksen. Eli jos verrataan paperikirjoja ja sähköisiä lainoja, niin kuten monet ovat todenneet useissa näissä sähköisen lainauksen portaaleissa, vain rajallinen määrä kirjoja on saatavilla. Eli se ei koskaan voi olla yhtä suosittu kuin fyysinen kirjastokokoelma, jossa voidaan kaikkia markkinoilla olevia teoksia lainata. Thank you. Joo. Kiitos. Jos muuta kysyttävää ei ole. Ja teillä on vielä kysymys. So, um, going through the questions. Niin, vielä käänteisessä järjestyksessä palaan kysymyksiin. Pitäisikö tuota tutkimus, jossa katsottaisiin markkinat ja kestävyyttä, rahoitusta ja menestyskirjoja Mielestäni kirjastojen sähköisen lainaamisen ei tulisi korvata kaupallisia menestyskirjoja tai että kuka tahansa voisi näitä lukea kirjastojen kautta, vaan ajatus on, että sellaiset henkilöt, joilla ei ole muuta mahdollisuutta lukea tiettyjä kirjoja, saisivat ne sitten kirjaston kautta käsinsä. Mutta jos ihmiset eivät halua odottaa, he voivat myös hankkia kirjan sitten markkinoilta. Jos kirjasto joskus kirjastot eivät pysty rahoittamaan kaikkea, niillä ei ole kyllin laajoja lisenssejä – mutta kuitenkin ajatuksena on se, että annetaan oikeanlainen pääsy näihin markkinoihin kaupallisten markkinoiden rinnalla. Digitaalisen agendan kysymyksestä sitten siinä on pyritty lisäämään sähköistä lainaamista ja on mielenkiintoista katsoa, miten tuomioistuimen tuomio tähän suhtautuu miten komissio suhtautuu tekijänoikeuskysymyksiin ja niihin asioihin, joita valiokunta ne on jatkuvasti ottanut esille. Tässä pitää katsoa käytännön puolta. Tässä varmasti on potentiaalisia hyötyjä saatavissa, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että julkisten kirjastojen mukaan ottaminen on aina myönteinen asia, ei katsotaisi pelkästään juridista puolta. Tarvittaisiin lisää rajo, rah, rahoitusta ongelman kartoittamiseksi. Toimittaisiin sitten vastaisuudessa tasapainoisemmin ja faktojen perusteella, eikä toimittaisi välttämättä niin kuin tällä hetkellä. Sitten se, miksi paperikirjojen lainaaminen, fyysinen lainaaminen on heikentynyt niin paljon ja miksi sähköinen lainaaminen ei ole lisääntynyt sitten samassa tahdissa. 13 miljoonaa lainauksia vuodessa vähemmän ja reilu miljoona lisäystä vuodessa sähkökirjojen lainaamiseen. No kuten sanottiin, sähkökirjoja on paljon vähemmän saatavilla ja tämä on vielä aika uusi ilmiö ja se vasta saavuttaa jalansia, joten on ehkä hieman liian aikaista tuomita ja arvioida tilannetta lopullisesti, mutta uskon todella, että sähköinen lainaus lisääntyy varsin nopeasti. Vielä yksi kysymys, joka mielestäni liittyy tähän asiaan. Sähköisessä lainaamisessa huolta aiheuttaa usein se, että kirjastot lainaavat usein sähkökirjoja ilmaiseksi. Ne ovat täysin samoja kuin sellaiset sähkökirjat, joita voi sitten ostaa. Eli lainaus ja osto kyseessä ovat samat kirjat ja näin kirjastot ovat hieman vääristäneet markkinoita. Tässä on kyse kuitenkin suhteellisuudesta. Me hyväksymme tällaiset markkinoiden vääristämiset tietyllä tavalla työmarkkinoilla. Jonkinlainen vähäinen markkinoiden vääristyminen kuluttajien etujen edistämiseksi hyväksytään. Ja tämä ehkä pitäisi hyväksyä myös kirjastojen kohdalla niin, että ne pystyvät todella tarjoamaan pääsyn kirjoihin tietyissä väestön osissa, kulttuurin oppimiseen ja muuhun. Ei kuitenkaan ole hyväksyttävää, että vääristymistä tulee liiallisia. Jos Tällaisia vääristymiä kuitenkin syntyy, kun pyritään edistämään heikommassa asemassa olevien kuluttajien tilannetta. Um, well Dan was talking uh, in, in uh, answering your... Niin, täällä pyrittiin vastaamaan tähän kysymykseen, joka koskee näyttöön perustuvaa käytäntöä. No, Hollannin tilanteesta voin sanoa sen, että merkittävin sähkökirjeen jakelija joka sisältää sekä kirjakauppoihin, ihan kivijalkakauppoihin tai nettikauppoihin ja myös kirjo, kirjastoihin, niin, niin se on toven, todennut, että ei melkein mitään tällaista kannibalisoitumista tapahdu eh, kirjojen lainaamisen ja myymisen välillä, koska kirjat, jotka kirjastosta on lainattu, ovat kes- keskimäärin kolme vuotta sitten julkaistuja, kun taas myönnössä olevat kirjat ovat noin keskimäärin vuoden vanhoja. Eli ei täällä juurikaan tällaista kannibalisoitumista tapahdu. En tiedä sitten muista maista ja tilanteesta siellä, mutta uskon, että Tanskassa on tilanne on hieman erilainen. Mutta kyllähän tämä liittyy siihenkin, että kirjastot eivät enimmäkseen pysty tarjoamaan näitä uusimpia julkaisuja, koska julkaisijat eivät niitä tarjoa vielä sähkökirjoiksi. Niitä ei voida luen, luennettavaksi näin tarjota. A bit more of evidence-based uh, <laughs> practice. No tässä vähän lisää näyttöön perustuvaa käytäntöä. Sitten vielä tämä kysymys, jota esititte edustaja Verheijen Ei ole ehkä hyvä verrata näitä lukuja. Mehän olemme nähneet, että paperikirjojen lainaaminen on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana Hollannissa. Tämä on tosi sekka, mutta meidän on pidettävä mielessä se, että lähtötaso oli hyvin korkea Hollannissa, korkeampi henkeä kohti kuin muissa eurooppalaisissa maissa – samaan ajan aikakauden ja aikana on tullut tapahtunut muitakin ilmiöitä, kuten kirja, viratismi, joka oli oikein boomissa vuosina 2011 ja 2012. Nyt se on laskenut, koska on laillisia mahdollisuuksia hankkia sähkökirjoja kirjastojen kautta. Toki siitä pitää maksaa. Hollannissa on maksettava, jotta voi tulla jäseneksi kirjastoon, mutta sitten voi lainata näitä 11 000 teosta, jotka meidän järjestelmässä on. Ja muitakin kehityskulkuja tässä rinnalla on, joten on aika hyvin vaarallista verrata suoraan näitä lukuja. Meidän pitäisi keskustella paremmin näistä muistakin ilmiöistä. Yeah. And last but not least, public libraries are not about... Sitä paitsi, eihän julkisessa kirjastossa ole kysymys vain kirjojen lainaamisesta, vaan meillä on paljon koulutustoimintaa myös ja e, toiminta on paljon laajempaa. Eh, Kiitoksia myös näistä mielenkiintoisista vastauksista. Nyt haluaisin kuulla, aikooko komissio käyttää puheenvuoron. Ja kiitos läsnäolostanne. Kiitoksia. Olisin vain lyhyesti mainita muutaman oikea-aikaisen relevantin kulttuurialoitteen keskustelu. Täällähän myöskin liittyy koulutukseen, koulutuspolitiikkaan, aluepolitiikkaan, tutkimukseen ja digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin. Ja kulttuurityösuunnitelman alaisuudessa juuri on kokoontunut asiantuntijaryhmä, jossa Frank Heismans on ollut hyvin rinnakkaispuheenjohtajana mukana. Siinä on viety eteenpäin lukemista digitaaliympäristössä ja monet tämän kertomuksen näkökohdat liittyvät uuteen sääntöön, joka koskee julkisia kirjastoja ja varsinkin sähköistä lainaamista. 23 jäsenvaltiota ja Norja osallistui tähän ryhmään ja siinä suhteen tehtiin mielenkiintoisia tutkimuksia. Minulla on muutama kopio tästä asiasta, jos joku sellaisen jota oman kappaleen haluaa, niin sen saa minulta. Sen saa myös asian kuuluvasti kirjastosta itselleen kuten myöskin internetistä Euroopan mm, sivustolta. Kulttuurin äänet, rakenteellinen dialogi kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sen halusin myös mainita. Viime kerralla keskustelimme kulttuurin ja taiteen roolista maahanmuuttajien integroinnissa, maahanmuuttajien kotouttamisessa. Ja ilahduttava oli se, että kävimme tätä keskustelua. Ja Dublinin Irlannin kirjastossa tehdään erittäin vaikuttavaa työtä pakolaisten ja paikallisviranomaisten kanssa. Siellä on osoitettu selkeästi se, millä tavalla kirjastot voivat olla kolmantena tilana, turvallisena tilana tiedonjakajana. Kiitoksia. Eh, grazie per questo contributo, siamo sicuramente inter... Kiitoksia. Meitä kyllä kiinnostaa tämä asiakirja ja mm, tässä varmasti tai ehkä voin puhua myös muiden kollegoiden puolesta, me todella halusimme käsitellä tätä aihetta. Kirjastoilla on entistä merkittävämpi rooli uskoakseni, koska se sijoittuu tällaisen sosiaalisen osallistavuuteen, medialukutaitoon, lukutaitoon ja tämä, tämä todella on strategisesti tärkeä kysymys ja ehkäpä meidänkin olisi syytä katsoa ja tarkemmin, ehkäpä laatia valiokunta-aloitteinen mietintö aiheesta. Materiaalia suositusten laatimiseen on runsaasti. On myös mahdollisuus käyttää tässä komission puoleen – On olemassa tällainen pohdintaryhmä. Sitten monet muut aiheet liittyvät tähän, teollisen tekijän oikeudet. Olemme jo pitkään pyytäneet myös sitä, että arvonlisävero sähkökirjojen osalta olisi samalla tasolla kuin paperikirjojen ALV ja aikaisemmin on ollut yksi tietty ohjelma. Tällä hetkellä ohjelmia on useita, mutta niissä ei samalla tavoin keskitytä tiettyihin kysymyksiin. Nyt haluan vielä kiittää teitä kaikkia arvokkaista puheenvuoroistanne. Ja kiitän tietysti myös politiikkayksikköä heidän tekemästään työstä. Ja tähän loppuun myönteisessä hengessä toteaisin, että Roomassa omassa kaupungissani kävin ottamassa käyttöön uuden lähiössä olevan kaukana keskustasta olevan kirjaston. Se on kirjasto, jossa ihmiset ovat olleet todella aktiivisesti mukana, toivottavasti enemmän kuin jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi kauppakeskus. rakentamishanke oli hankala. Tähän liittyi myös rikollisjärjestöt. Tässä tiet siirrettiin tiettyjä varoja kirjastolle. Tässä ovat eri tasot mukana, myös voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja tällä tavoin kulttuuria voidaan viedä eteenpäin. Kiitoksia. Nyt päätämme tämän tilaisuuden ja jatkamme pian kurssi on Malteisen lausunnolla. Jatkamme aivan pian. Okei, okay. bene. Colleghi, riprendiamo il nostro... No niin, kollegat, nyt voimme jatkaa töitämme. Esityslistalla on kohta viisi, eli rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta 2017-2020 annettava asetus. Kurtsemal Teese on laatinut lausunnon, jota tänään tarkastelemme. Varmasti muistatte, että komissio marraskuussa oli päättänyt hyväksyä asetuksen tukiohjelmaan liittyen. Rahoitus on noin 142 miljoonaa neljälle vuodelle. Ja voi olla, että lisärahoitusta ohjelmalle päätetään antaa myöhemmin. Tässä regivaliokunta on edelleen vastuuvaliokuntana, aluekehitysvaliokunta. Tässä on ollut tiettyjä toimivaltuusongelmia Ekonin kanssa ja tämä on tulossa tässä äänestysmäärä pitää marraskuussa. Tarkistusten jättämisen määräaika on 29.6. iltapäivällä ja nyt sitten Kurtsi Malteessa saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, kyseessä on komission ehdotus, jonka kautta siinä rakenneuudistusten tukiohjelma. Ja tässä on vapaaehtoinen pohja. Valtiot voivat sitä pyytää. Ja tässä mainitaan sellainen tyyppisiä kokemuksia, joita meillä on nyt esimerkiksi Kreikasta ja Kyprokselta saatu. Kyseessä on siis vapaaehtoinen ohjelma, joka perustuu valtioiden pyynnölle. Sen jälkeen, kun tällainen tekninen tuki on käynnistetty, jossa on tuotu siis esiin ne sektorit, joilla toimitaan, ja niihin lukeutuu myös koulutus ja kulttuuri. Niin, tämän, tämän valiokunnan tehtävänä on nyt käsitellä tätä kulttuuria ja koulutuskysymystä. Ja haluaisin pohtia tämän ohjelman mekaniikkaa. Olisi siis korostettava sitä, kuinka erityisessä asemassa kulttuuri ja koulutus ovat. Ei, eivät ne ole sellaisia asioita, joihin, joita voitaisiin määritellä taloudellisten tavoitteiden mukaisesti puhtaasti, vaan vaan kyllä, kyllä niiden kautta on pyrittävä muihin tavoitteisiin. Ja silloinkin, kun pyritään taloudellisiin tavoitteisiin, niin ne toimivat kovin epäsuorasti ja kattavalla tavalla. Tämä on ensimmäinen huolemme. Sitten toiseksi olisi toimittava niin, että vältettäisiin se, että tämän ohjelman budjetti tulisi varoista, jotka on jo kohdennettu kulttuuriin ja koulutukseen. Tehän tiedätte, että varat eivät ole nytkään riittäviä ja olisi hyvin ongelmallista, jos, jos niitä vielä vähennettäisiin ja, ja siroteltaisiin laajemmalti muiden hankkeiden rahoittamiseen. Sitten kolmas asia, se koskee työmarkkinaosapuolten mukaan ottamista näiden ohjelmien aktivoinnissa ja erityisesti niiden valvonnassa. Olisi tarkasteltava, kuinka nämä ohjelmat toimivat ja pyrittävä siihen, että, että mm, työmarkkinaosapuolet aktiivisesti olisivat mukana jo varhaisessa vaiheessa niin, että vältettäisiin virheitä, joita aikaisemmin on tehty. Tutkimuksiahan riittää menneistä kokemuksista. Euroopan parlamenttikin on tehnyt tutkimuksia. Mainitsen yhden. Se on kriisin vaikutus jäsenvaltioiden perusoikeuksiin Euroopan unionissa. Usein eh, toimet kulttuuri- ja koulutuksen alalta, eli nämä, niin nämä rakenneuudistuksethan ovat jo muun muassa koulutuksen alalla luoneet eh, hyvin vaarallisiakin rajoituksia ja vähentäneet, heikentäneet eh, koulutuksen saatavuutta monille kansaryhmille. Tästä on kysymys lausunnossa. Aikataulusta puheenjohtaja jo kertookin. Ja nyt olen tietenkin kiinnostunut kuulemaan teidän kantanne ja mielipiteenne ja mahdollisesti voisin niihin sitä vastata. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Onko teillä kysyttävää? Näkö? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Първо бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Приветствам. Hyvät kollegat, Ja onnittelen häntä rakenne uudistusohjelmasta vuoteen 2020 asti, koska useat jäsenvaltiot ovat saaneet nähdä talouskasvunsa taittuvan kriisin jälkeen. Ja se on erityisen tärkeää sosiaaliselle kohesiolle. Ja tästä syystä haluaisin onnitella esittelijää siitä, että hän on kyennyt tekemään nämä ehdotuksensa hyvin. Ja haluaisin panottaa seuraavia asioita. Ensinnäkin tämä ehdotus on neutraali budjettinäkökulmasta katsoen. Joka tapauksessa missään tapauksessa rahoituksen ei tule ennakoida kohesiopolitiikan toimivuutta. Toiseksi ohjelman toteuttamisen ohjelman toteuttamisen täytyy alistaa vuosittaiselle valvonnalle. Kolmanneksi koulutuksen tavoitteena on edesauttaa erilaisten taitojen oppimisessa. Lisäksi sen tulee myös auttaa kriittisen ajattelun lisäämisessä ja jäsenvaltioiden tulee kyetä vaatia kriittistä lähestymistapaa. Tietysti tämä lähestymistapa myöskin vapaaehtoinen jäsenvaltiot päättävät, tarvitsevatko ne apua vai eivät. Joka tapauksessa nämä erityissuositukset ovat sellaisia, että niiden tulee olla osa ohjelmaa ja osallistumisen täytyy olla avoinna myöskin alueellisille ja paikalliselimille. Talous- ja sosiaalikomiteankin ehdotus, joka koskee artiklaa 5 on tärkeää, että voidaan sisältää siihen muita ongelmia, kuten köyhyyden torjunta, viestintäteknologia ja niin poispäin. Eli haluaisin painottaa erityisesti näitä eri näkökohtia. Grazie. Altri interventi? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Margal. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Olen nyt kuullut edustaja Malteeseen ja olen kyllä yhtä mieltä hänen huolistaan. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä hän ehdottaa lausunnossaan. Haluaisin kiinnittää kuitenkin huomioon asian, joka kyllä tässä ikään kuin pinnalla ala on, mutta kyllä se olisi tehtävä selvemmäksi rakenneuudistusten käsitteen viime vuosien kokemusten pohjalta, niin siitä on tullut tällainen ikään kuin mantra, jonka myötä automaattisesti ongelmat ratkeavat, kun se suunnitellaan ja niin sitä täytäntöön pannaan ja sitten nämä tulokset ajatellaan, että ne ovat täysin yleismaailmallisia ja tehokkaita ja, ja mukamassa takaavat sitten hyvät tulokset. No kokemus osoittaa, että tämähän ei pidä paikkaansa ja to, joissakin tapauksissa tämän tyyppinen politiikka on aiheuttanut aivan tavoitteiden vastaisia tuloksia. Tämä rakenneuudistusten tukiohjelma lähtee aikaisempien rakenneuudistusten käsitteestä ja tämä johtaa siihen, että se vaarantaa kohesiopolitiikan ja taloudellisen ohjaus- ja hallintojärjestelmän, kun tässä nyt nämä ainesosat sotketaan toisiinsa, niin pelkäänpä, että tästä joudutaan vielä pahempaan allikkoon kuin missä nyt olemme. Kohesiopolitiikan tavoitteena pitää olla eriarvoisuuksien vähentäminen, talouden ohjaus ja hallinnon politiikan tavoitteena on vähentää näitä epätasa painotiloja jos ei osuta oikeaan, kun ajatellaan toimia ja annostuksia ja sitä, missä määrin käytetään ja molempien välineiden tukemiseksi, niin on hyvin vaarallista sekä sosiaalisesti että myös kos- ajatellen niitä kohesiopolitiikan tavoitteita. Olen yhtä mieltä Malteisen näkemyksistä koskien sitä, että hän on huolissaan koulutus- ja kulttuuripolitiikasta – mutta menisin pidemmälle. On pyydettävää oikeastaankin sitä, että mitä teette, jotta voitaisiin edistää koulutusta ja kulttuuria, millainen loori, rooli kohesiolla on kulttuuri- ja koulutuspuolella, kuinka lisätään, kuinka annetaan lisää painoarvoa näille politiikoille. Ja missään tapauksessa ei voida hyväksyä sitä, että kohesiorahastoista otettaisiin varoja muihin asioihin, jotta talouden ohjaus- ja hallintojärjestelmiin on kyllä kovin epäilyttävää, että, että yhä enemmän kuullaan tällaisia viestejä, jotka koskevat sitä, että Euroopan budjettia tyhjennetään ja mm, käytetään näitä varoja rahoitusvälineitä varten – aivan esiirin tapaan, Junckerin suunnitelman tapaan tällaisia eri välineitä on ja sama vaara niitä kaikkia koskee, että sotketaan nyt toisiinsa nämä eri tavoitteet ja politiikat epäasiallisella tavalla. Voitaisiin toki puhua myös, niin, voitaisiinko jo näistä sanktioista siirtyä tukiin ja investointeihin. Niihin, niille maille, joissa näitä eroja olisi korottava umpään. Tähän suuntaan tulemme tekemään tarkistuksia edustaja Malteiselle ja toivon, että voimme tehdä hyvää työtä kulttuurivaliokunnan lausunnon parissa niin, että voimme vaikuttaa sitten vastuuvaliokunta Regin mietintöön. Kiitoksia. Grazie e Luigi Morgano. Kiitos sitten Luigi Morgano. No, kollega Nekov tässä varjostelijana toi jo kantamme esille. Halusin käyttää tilaisuuden hyväkseni todetakseni, että olen yhtä mieltä niistä huolenaiheista, joita Kurtsio Maltese tässä jo toi esille. Erityisesti oikeus koulutukseen ja myös se, että otetaan huomioon koulutuksen perimmäiset tavoitteet. tarkistuksilla ehkä pitää peräänkuuluttaa sitä, että liian usein, liian monessa valiokunnassa muualla koulutus on vain menoerä, sitä ei pidetä investointina, siihen ei suhtauduta oikealla tavalla, joten se, että koulutusvaroja lähdettäisiin leikkaamaan ja karsimaan entisestään, johtaa siihen, että tilanne ei enää ole kestävä. Tähän puututtiin tässä oikealla tavalla. Ja tietysti sitten kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet pitää saada myös mukaan. Muuten tätä ehkä tulkitaan liian puolueellisesti. Kohtaan 10 tarkistus heistelee tätä. Si. Ähm, altre interventi? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Adenolfi. Presidente, allora prima tutto volevo ringraziare. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollega Malteesia tästä lausunnosta, lausuntoehdotuksesta. on todella tärkeää. Tätä haluan painottaa joka kerta, kun vain siihen on mahdollisuus. On tärkeää painottaa sitä, että koulutus on perusoikeus. Muistutan siitä, mitä kollegat ennen minä jo sanoivatkin. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Malteisi toteaa, kun hän otti tänne mukaan tämän selvityskohdan, jossa todetaan, että Nämä komission aktivoimat um, tukiohjelmat usein ovat eh, vähentäneet koulutus eh, kulttuurin varoja. Tämä on todella hyvin vakava ongelma. Kyseessä ei ole kulut, vaan investoinnit. Jälleen kerran näemme, että tämä rahoituspuoli ikään kuin lainausmerkkeissä on kovin lyhytnäköinen kun kyseessä on koulutusohjelmat. Ei tässä ole mitään tehtävissä. Nämä ohjelmat ja rahoitukset ja nämä eri toimet, joihin komissio on ryhtynyt, ovat usein johtaneet vakaviin leikkauksiin jossakin maissa. Ja ne on nyt tässä esimerkkinä, kuten Kreikka ja Kypros. Kreikassa ja Kyproksella tulokset ovat olleet hirvittäviä, kun siellä on vuosia sovellettu säästöpolitiikkaa. Ihmisten elämä on todella kärsinyt, erityisesti heikommassa asemassa olevien ja lasten tilanne on kärsinyt vakavasti. Toivon todella, että että tässä nyt otetaan sellainen suunta, jonka mukaan todetaan, että koulutus on perusoikeus ja niitä on aina Euroopan unionissa suojeltava. Meidän on siitä maksettava, mutta toki myös terveys ja la- lapsuus ovat tärkeitä asioita, perusoikeuksia, joita ei ole aliarvioitava. Toivon, että voin tehdä yhteistyötä muidenkin kollegoiden kanssa. Ja kiitän esittelijää. Grazie ai colleghi. Kiitoksia. Jos muita kysymyksiä ei ole, niin sanoisin vielä, että minustakin on mielenkiintoista, että rakennerahastot ja muut rahastot, joilla voidaan myös koulutusta edistää – Niissä pitäisi ottaa asiat huomioon, sitä Dynolfikin puhui. Ja toisessakin yhteyksessä olen pyytänyt, että budjettilaskuista poistettaisiin kulttuuriinnovointi ja koulutusrahoitus tällaisena investointeina, eli ne vähennettäisiin tavanomaisista kustannuksista tai pidettäisiin niistä erillään. Mielenkiintoinen oli tämä kulttuurin saatavuus myös. Haluaisin ymmärtää vain yhden asian paremmin. Marja puhui siitä, että ehkä voisimme peräänkuuluttaa tässä entistä enemmän. Eli että kehotettaisiin komissiota, esiriä, investointipankkia, kannustamaan ja edistämään tällaisia eurooppalaisia foorumeita, joilla voidaan viedä eteenpäin koulutusta, kulttuuria, luovaa kulttuuria. Tämä on ehkä ollut esillä, mutta vasta aika heikosti. Investointeja pitäisi saada tälle, näille aloille ei karsia niiltä aloilta, vaan pitäisi pikemminkin pyytää lisärahoitusta. No nyt olemme tarkistusten jättämisvaiheessa. Ehkä jos tämä valmistelijalle sopii, niin ehkä voisimme täsmentää tätäkin kysymystä vielä. Tämä on oikein hyvä ehdotus. Yritetään toimia reippaasti, mutta emmeköhän me tässä onnistu. Haluaisin kiittää teitä. Tämä oli tällainen mukava maallinen keskustelu asiasta, joka usein aiheuttaa jakolinjaa rakenneuudistuksia koskevan keskusteluun liittyy aivan liikaa retoriikkaa ja ideologiaa. Olen itse pyrkinyt siihen, että keskityn käytännönläheisiin asioihin, siihen kuinka nämä ovat teknisiä välineitä, nämä rakenneuudistukset. Ne ovat valittajien käytettävissä olevia välineitä ja on katsottava, missä ne toimivat ja missä ne eivät toimi. Niistä saadut kokemukset ovat näyttäneet, että Etelä-Euroopan maat, joissa niitä on käytetty, ja niin kuin ne on tässä asiakirjassakin mainittu, erityisesti Kreikka ja Kypros, niin niin niiden, niissä kulttuurin ja koulutuksen osalta tehdyt toimet eivät ole toimineet, koska ne ovat olleet lähinnä leikkauksia. No, jos nyt sitten leikataan ja ryhdytään katsomaan, mihin menot ja kulut menevät valtionhallinnossa, niin sehän voi onnistua hyvinkin. Voi tulla hyviä ehdotuksia ja voidaan katsoa, mihin voidaan puuttua, missä on ei-tuottavia kulu, kulueriä valtion hallinnossa, mutta kun puhutaan koulutuksesta, niin tämän tyyppisten kriteerien perusteella tehdyt, arvioinnit ovat äh, vahingollisia ja vääriä, koska koulutushan on oikeus, sitä ei koskaan pitäisi unohtaa. Myös taloudellisella puolella mennään pieleen, jos tälle tielle lähdetään, koska Kreikan ja Kyproksen tapa, tapaisissa maissa, mutta voisin myös mainita tällainen Espanjan maat, joissa viime viikko vuosina kriisin takia ja valtiovallan takia koulutuksesta on leikattu paljon. Ja sehän on merkinnyt sitä, että on todella pienennetty, heikennetty tällaista investointivälinettä, jonka niin kuin kollega täällä sanoi. Se on tärkeä investointiväline. Tämän tekee loppuun sosiaalista liikkuvuudesta, joka on aivan vaurauden, tuottavuuden, luovuuden perusta. Näin valitettavasti on käynyt. Kyllä meidän on huomattava, mihin nämä politiikat ovat johtaneet. Eikä sitä pidä joka paikassa käyttää. Kyllä koulutuspuolella on toimittava ihan toisten kriteerien perusteella. Toisten linjauksien mukaan. Sitten mitä budjettiin tulee, niin kaikki me varmasti olemme kovin tietoisia siitä, kuinka – Tärkeää olisi todella investoida ja lisätä resursseja, eikä viedä varoja muihin tarkoituksiin. Kiitoksia kaikille. Grazie, lo ricordo a tutti che... Kiitoksia. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että tarkistusten jättämisen määrä aika, sen juuri sanoin, taisi olla 29.6. kello 17.30. Kiitoksia edustaja Malteiselle. Tässä kaikki. Nyt totean vielä, että tapamme huomenna tasan kello yhdeksältä. Esityslistalla on monta asiaa. Ja nyt aloitamme suljetuin ovin koordinaattoreiden kokouksen. Ehkäpä voimme aloittaa kokouksen hieman etuajassa. Huomenna meillä on paljon äänestyksiä, siksi pyydän teitä tulemaan ajoissa paikalle. Ja kysyn koordinaattoreilta, Voimmeko pitää tässä nyt 5-6 minuuttia taukoa. Kaikki muut voivat poistua sillä välin salista. Kiitos läsnäolostanne ja kiitos.